Cominciamo la nostra riunione. No niin, käynnistämme kokouksen. Eli tämä kokous kuvataan ja lähetetään suorana internetissä. Ja esityslistan luonnos on jo jaettu. 15. marraskuuta 2011. Ja me valiokuntana teemme työtä 17. päivä saakka, koska sen jälkeen meidän täytyy jättää tilaa koordinaattoreille. Niin Martin, oliko sinulla jotain sanottavaa? Ei, eh, no. Ei, eh, eh. Selvä. Eli meillä on siis kokous, joka on tänään aika lyhyt. Ja koordinaattorikokouksessa sitten keskustellaan vähän syvällisemmin monista asioista, ja erityisemmin siitä, millä tavalla pitäisi ehkä muuttaa perussopimuksia. No niin, esityslistalla. Esitystä voidaan katsoa hyväksytyksi. Ja sitten ilmoitukset. Kollega Messerschmidt ilmoittaa, että oikeudellisten asioiden valiokunta koskien työjärjestyksen uudistamista. Vastuuvaliokuntahan on tämä ja meille on lähetetty nyt tämä mietintö tarkasteltavaksi. Wallis on esittelijän ja ilmeisesti tätä keskustelua käydään vielä maaliskuun loppuun asti. Eli voimme toimittaa mekin tai voimme lykätä tätä keskustelua vielä ja jatkaa sitä myöhemmin. Ja meidän täytyy jo miettiä päivämääriä 28. helmikuuta 2012. Silloin tarkastelemme tätä ja 26 tammikuuta on sitten määräaika tarkistusten jättämiselle. Sopiiko näin? Selvä, jos ei kukaan vastusta, niin näin voimme määritellä nämä päivämäärät. Sitten ilmoittaisin, että Regnerin pyynnöstä ja Mendes viikon ja Hefnerin suostumuksella on tilattu tutkimus oikeudellista yksiköltä – joka koskee oikeudellisia ongelmia, jotka liittyivät tuomioistuimen päätökseen 8. maaliskuuta liittyen patentteihin. Mutta meillä ei vielä ole näitä asiakirjoja, joten ilmoitan nyt pelkästään, että tätä asiaa ollaan työstämässä. Sitten kollega Gualtieri ei ole vielä paikalla, hän saapuu, hän on hiukan myöhässä. Eli hän kysyi, olisiko mahdollista lykätä myöhemmäksi keskustelu Duffin mietinnöstä, jonka aiheena on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta annetun säädöksen muuttaminen. Eli jos teille sopii, jos kollega Duffille sopii, siis tänään kyllä keskustellaan tästä, mutta vähän myöhemmin. Eli voisimme nyt aloittaa seuraavista esityksistä kohdista jotka liittyvät pöytäkirjaan liittyen Irlannin kansan huolenaiheisiin ja Tsekin tasavaltaan. Eli Irlannin osalta Mendes Vico on esittelijä, hänkin on vähän myöhässä, eli <laughs> tätäkin kohtaa pitää vähän lykätä. Ja sitten Duff nyt on paikalla. Hän on aina täällä paikalla ajoissa heti kokouksen alkuvaiheessa, eli hän voisi käyttää nyt puheenvuoron ja puhua luonnoksesta pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tsekin tasavaltaan. Ja kyseessä on kuuleminen, eli kohdat 6 ja 7 esityslistalta. Meiltä on pyydetty lausuntoa. Tsekin hallitus on pyytänyt, että tämä lausunto muutettaisiin pöytäkirjaksi. Ja Euroopan parlamentti ottaa sitten kantaa hallitusten väliseen konferenssiin, joka järjestetään, jotta saataisiin aikaan tämä pöytäkirja. Eli pyytäisin, että kollega Duff käyttää näistä kahdesta kohdasta puheenvuoron. Nehän on hyvin lähellä toisiaan. Toinen liittyy oikeudellisiin kysymyksiin ja toinen sitten menettelyyn. Eli Duff, olkaa hyvä. Um, <clears throat> uh, uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Kaksi seikkaa, joita parlamenttia on pyydetty käsittelemään ja tekemään niistä päätös, liittyvät ensinnäkin Tsekin tasavallan aloitteen sisältöön. Tsekin tasavalta haluaisi muuttaa perussopimusta. Toiseksi meidän täytyisi tehdä päätös, joka liittyy siihen, kutsutaanko koolle valmistelukunta. Tästä täytyy päättää. Kenties voisin käsitellä tämän jälkimmäisen asian ensimmäiseksi. Minun johtopäätökseni on, että meidän ei tule nyt vaatia sitä, että kutsutaan koolle valmistelukunta. pohtimaan tätä prosessia. Mitä sitten itse pyynnön sisältöön tulee, jonka tsekit ovat esittäneet? Sisältö on hankalampi juttu. Minun johtopäätökseni on, että meidän pitäisi pyytää, että Eurooppa-neuvosto ei hyväksy Tsekin tekemää ehdotusta. Sanon tämän osittain siksi, että pöytäkirja numero 30 nykymuodossaan koskee vain yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Puolaa. Suoraan sanottuna se aiheuttaisi vain poliittista epävarmuutta ja oikeudellista epävarmuutta ja hämmennystä, mikäli näin tehtäisiin, kuin tsekki pyytää. Mitään ongelmia ei saataisi oikaistua siten, että kolmas valtio liitettäisiin tuohon pöytäkirjan mukaan. Mikään ongelma ei ratkeaisi sillä. Pikemminkin tuon kohdan laajentaminen. joka käytännössä antaisi osittaisen luvan poiketa perusoikeuskirjasta. Mahdollisesti vain aiheuttaisi epävakautta tänä vaikeana aikana. tekstini perusteluosassa olen luetellut ne syyt, miksi nykyinen pöytäkirja minun nähdäkseni on puutteellinen tai viallinen. Britit katsoivat muinoin, että kyse on opt-out perusoikeuskirjan soveltamisesta, mutta tuo kanta on nyt asetettu kyseenalaiseksi. Sen ovat kyse, kyseenalaistaneet sekä brittijuristit että myöskin Luxemburgin tuomioistuin. Mitä Puolaan sitten tulee? Puolan päätös allekirjoittaa pöytäkirja johtui erinäisistä syistä, ristiriitaisista syistä. Puolalaiset tuomioistuimet ovat katsoneet, että soveliaaksi jättää sen täysin huomiotta tuon pöytäkirjan käytännössä. Puolassa käydään parhaillaan keskustelua siitä, pitäisikö Puolan vetäytyä pois pöytäkirjasta. Vierailin perjantaina Prahassa ja selitin oman tekstäni perustelusosaa ja omien pohdintojeni tuloksia ja keskusteluiden tuloksia. Tsekin hallitus haluaa kuitenkin edetä. Haluan viedä ehdotusta eteenpäin, koska Eurooppa-neuvosto muuten katsoo, että Tsekki on rikkonut lupauksensa. Tai pikemminkin Eurooppa-neuvosto on rikkonut lupauksensa Topolanikin hallitukselle. Ja tästä tulisi sitten vastareaktioita julkisen mielipiteen keskuudessa Tsekissä. Jotkut ilmaisivat pelkonsa, että mikäli Tsekin tasavalta nyt muuttaa mielensä ja vetäytyy, vetää pois tämän tekemänsä ehdotuksen, silloin tämä nähtäisiin merkkinä siitä, että Tsekki ei ole luotettava unionikumppani. Minun oma näkemykseni on, että mikäli Tsekki vetää ehdotuksensa pois. Tämä oikeastaan saisi osakseen erittäin suopean vastaanoton. Ihmiset olisivat helpottuneita. Mitä Tsekin parlamenttiin tulee? Parlamentissa ei ole enemmistöä, joka olisi valmis ratifioimaan pöytäkirjan. Joten Saattaa olla, että nyt ollaan menossa pitkään prosessiin mukaan luettuna hallitusten välinen konferenssi ja kansalliset ratifioinnit. Ja prosessin päätteeksi saattaa olla, että sen maan hallitus, joka alun perin ehdotuksen teki, tai pikemminkin tuomaan parlamentti kieltäytyy sitten ratifioimasta lopputulosta. Sitten tämä tsekkiläinen tuomioistuin, joka on kyllä valmis sellaiseen asetelmaan tai lopputulokseen, että jotkut poliitikot pyrkivät estämään pöytäkirjan hyväksymisen. Sillä ollaan valmistauduttu tällaiseen. väite, että tsekki pöytäkirja jollakin tavalla ratkaisisi ongelmat tai varmistaisi sen, että Benesin lakialoitteet eivät tule uudelleen avatuiksi. Keskustelu tästä ei enää käytäisi. Voidaan kyllä todeta kuolleiksi ja kuopatoiksi Tsekin lainsäädäntö ja Euroopan lainsäädäntö ja kansainvälinen lainsäädäntö. ovat tyhjentävästi ratkaiseet kysymyksen liittyy Benishin lakialoitteisiin, jotka liittyivät Tsekin liittymiseen ja tuohon aikakauteen. Parliament here is a staunch Parlamentti on voimakkaasti kannattanut perusoikeuskirjaa, puhunut voimakkain sanakäänteen sen puolesta. Se on ollut myöskin etunenässä puolustamassa sen kunnioittamista ja täysimittaista soveltamista perussopimuksen mukaisesti. Minun näkemykseni on, että meidän pitää hylätä ajatus kutsua koolle hallitusten välinen konferenssi asiaa käsittelemään. Tietystikin me voimme antaa asiasta vain lausunnon. Me emme pysty estämään päätöstä sinänsä. Mutta minun täytyy kyllä sanoa, että kaikkien poliittisten puolueiden edustajat, jotka tapasin Prahassa viime perjantaina, olivat erittäin iloisia siitä, että Euroopan parlamentti ottaa kantaa kysymykseen. Tsekin parlamentin kantaa täytyy vielä täsmentää. Myöskin hallituksen kanta täytyy saada selväksi. LIPE-valiokunta, kansaisvapauksien valiokunta, laatii tähän mietintöön lausunnon. Ja me suurella mielenkiinnolla odottelemaan tuota lausuntoa. Saamme sen vielä ennen kuin äänestämme. Ehdottaisin seuraavaa aikataulua. Me voisimme äänestää tammikuun kokouksessamme tästä mietinnöstä. Sitten tämä voitaisiin saattaa helmikuussa täysistuntokäsittelyyn. Eli siis ennen kriittistä hetkeä, eli Eurooppa-neuvoston kokousta, joka järjestetään maaliskuussa. Siellä päätetään, edetäänkö asian suhteen vai ei. Vielä yksi selvennys. Olen toimittanut teille, tai tulen toimittamaan teille vielä lähipäivinä hieman perusteellisemman perusteluosan mietintööni. Tuosta perusteluosasta voitte sitten nähdä, mitä keskusteluita kävin Prahassa ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella tein. Muutoin tekstiluonnossa on teille jo toimitettu ja se on täysin itsestään selvä. Siihen ei, ei liity, liittyy mitään epäselvyyksiä. Täällä on muutama puheenvuoropyyntö. Borzolovata saa puheenvuoron. Ah, ah ecco. <laughs> Prego, alla parola. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych... Kiitoksia, herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin aloittaa kiittämällä hyvin paljon herra Daffia hänen asiantuntemuksestaan ja hänen hyvin pikku tarkasta lähestymistavastaan koskien tätä kysymystä. Minä tulen itse Tsekin tasavallasta ja haluaisin sanoa tai lisätä muutamia yksityiskohtia liittyen tämän prosessin alkuun. Minun täytyy sanoa, että olen samaa mieltä siitä, että meidän ei pitäisi valmistelukuntaa kutsua koolle, sillä tämä kysymys on hyvin pieni ja valmistelukunta on suurempia kysymyksiä varten tarkoitettu. Olen myöskin samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi kieltäytyä tästä Tsekin pyynnöstä. Mitä tulee tämän koko kysymyksen historiaan Tsekin tasavallassa, kun Lissabonin sopimuksen ratifikaatio oli käynnissä, minä olin Tsekin parlamentin jäsen ja tuolloin äänestin Lissabonin sopimuksen puolesta ilman mitään ehtoja ja sama äänestys tulos oli senaatissakin vasta myöhemmin vaadittiin lisäpöytäkirjaa ja lisäpöytäkirja ei ollut koskaan missään parlamentin kamarissa käsittelyssä. Eli kysymys tässä on siitä, onko tämä pyyntö Tsekin perustuslain kanssa samoilla linjoilla. Minä en tässä pysty sanomaan, oliko näin vai ei, oliko se perustuslain mukainen vai ei. Sitten hallitus kuitenkin päätti tämän lisäpöytäkirjan esittää ja Tsekin senaatti teki päätöslauselman, joka pyysi hallitusta vetämään pyyntönsä pois. Tämä tarkoittaa sitä, että Tsekin senaatti oli tämän pyynnön pois vetämisen kannalla, siis tämän sekin opt-outin pois vetämisen kannalla. Valitettavasti Tsekin hallitus jatkoi vaatimuksia eikä kuullut parlamenttia. Eli emme tiedä, mikä mielipide parlamentin huoneessa olisi ollut Eli yhteenvetona sanoisin lyhyesti vain seuraavaa. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi keskeyttää prosessi ja tiedustella Tsekin parlamentilta, kuinka todennäköinen ratifikaatio olisi, jos tämä pyyntö ei olisi menestyksekäs. Ja sitten meidän pitäisi toimia näin, sillä muutoin tilanne ei olisi kovinkaan hyvä. Kiitos. Brons. Kiitoksia sitten Brons. Thank you. Um... Kiitoksia. Silloin kun Tsekki allekirjoitti Lissabonin sopimuksen, minä käsitin, että he allekirjoittaessaan tekivät sen sillä ehdolla, että sillä olisi hieman erilainen suhde perusoikeuskirjaan kuin 24 muulla allekirjoittajana maalla. En nyt käyttänyt sanaa optauta. Sitä on käytetty liikaakin. En tiedä, onko Tsekin käsitys optautista koskaan se, mistä on kyse, mutta tällä me tästä puhutaan kuitenkin lehdistössä. Mikäli tätä asiaa nyt viedään eteenpäin, tätä pyyntöä, niin silloin tämä olisi toimintaa huonossa, tai olisi huono asia unionin kannalta hylätä tämä pyrkimys. Tämä on tietenkin Tsekkien omassa päätäntävallassa. Brittihallitus ainakin katsoi, että Tsekin pyyntö olisi optauta. Herra Duff nyt oikaisi minua ja sanoi, että hän kyllä myöntyy siihen, että brittihallitus käytti opt-out-sanaa. Hän sanoi, että tämä ei ole opt-out. Ja hän toisti vielä saman myöskin tässä mietinnössään. Uskon, että että, en pistä sanoi sinun suusi, mutta myönnät varmaan sen, että brittituomioistuimet katsovat, että niiden on hieman vaikea nyt pistää perusoikeuskirja täytäntöön silloin, kun on kyse yksilön oikeuksista. En, toivottavasti nyt en siteraanut sinua aivan väärin. Tämä jättää avoimeksi kysymyksen. Onko Iso-Britannia valtiona kykenevä menemään tuomioistuimeen tai toiseen, mikäli oman maan oikeus ei ole johdonmukainen tai linjassa, samassa linjassa perusoikeuskirjan kanssa. Me tarvitsemme ratkaisuja, vastauksia, koska emme voi sallia sellaista tilannetta, että kaksi tai kolme maata on epävarmoilla vesillä näin tärkeän asian kuin perusoikeuskirjan kanssa. Meidän täytyy löytää ratkaisuja. Meidän täytyy tietää, missä mennään. Ei hän käy päinsä, että näin tärkeän sen suhteen jää vielä mitään epävarmuutta. Sitten Messerschmidt. Eh, tack formen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Halusin sanoa, että omalta osaltani minun on vaikea ymmärtää, millainen oikeudellinen arvo on tällä pöytäkirjalla, jonka Iso-Britannia ja Pu- Puola saivat neuvoteltua Perusoikeuskirjassa on todettu selkeästi, ettei yhteisön oikeuden soveltamisala voi laajentaa muille aloille. Ja päätöskirjassa on todettu, että sit perusoikeuskirja ei voida soveltaa suoraan. Eli minun on nyt vaikea ymmärtää, millaista lisäarvoa on tällä pöytäkirjalla. Akiin soveltamisala ei voida laajentaa. Ja meidän täytyy näin ollen muistaa, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus asettaa ehtoja ennen kuin tämä ratifioitiin. Eli jäsenvaltioiden kansallisessa prosessissa päätettiin ehdoista, joiden pohjalta sitten hyväksyttiin tai ei uusi sopimus. Mielestäni Mikäli parlamentti nyt sekaantuu tähän poliittiseen keskusteluun, joka on kansallisten parlamenttien päätösten pohjalla, niin se olisi aikaa uhkarohkea. Kun Tsekin hallitus tai presidentti tai joku muu poliittinen taho Tsekissä haluaa tätä pöytäkirjaa, niin en usko, että me Euroopan parlamenttina voisimme ottaa silloin kantaa siihen kysymykseen. Kuten kollega Tsekin tasavallasta totesi. Tämä koskee hallitukseen tai presidenttiin tai senaattiin. Ja voisimme kysyä, haluatko pitää kiinni tästä pöytäkirjasta. Mutta mikäli jäsenvaltio haluaa pitää kiinni tästä pöytäkirjasta, joka on pohjana ratifioinnille ja Lissabonin sopimukselle, niin silloin mielestäni olisi virhe mikäli me vastustaisimme tällaista pyyntöä. Meidän täytyy kunnioittaa jäsenvaltioiden päätöksiä eikä vastustaa niitä. Voimme ottaa yhteyttä poliittisiin tahoihin ja kysyä, halutaanko siellä pitää kiinni tästä pöytäkirjasta. Mikäli näin on, niin se pitää sitten vain hyväksyä. Kiitos. Annan. Kiitos sitten hänen. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen vahvasti Mortenin kanssa samaa mieltä. Tässä on kyse hyvästä tahdosta, jos ajatellaan, että dokumentti on allekirjoitettu sillä perusteella, että on ollut yhteinen yhteisymmärrys ja sitten tätä yhteisymmärrystä on muutettu, niin koko luottamus tähän järjestelmään sortuu. Britit ovat Maastrichtin sopimuksista päättäneet hyvin selkeän optautin perusteella. Ja eh, sitten tämä toteutunut Kaja Mortinen samantyyppinen esimerkki. Kyseessä on siis se, että säilytämme luottamuksen jäsenmaissa. Tarkoitan siis jäsenmaissa, enkä ehkä niinkään eh, näiden jäsenmaiden parlamentin jäsenten keskuudessa. Minä haluaisin muistuttaa tässä kollegoja, jotka ovat enemmistönä tässä valiokunnassa, että tässä on erilaisia näkökulmia. Kukaan ei ole perusperiaatteiden kanssa eri mieltä, mitä tulee perusoikeuskirjaan. Siis kukaan täällä, kukaan jäsen ei ole vapaan liikkuvuuden tai kokoontumisvapauden tai ilmaisuvapauden niitä vastaan. Mutta kyseessä on se, että kuinka kyseisiä oikeuksia tulkitaan. Samantyyppisiä oikeuksiahan oli vaikka Itä-Euroopan maissa tai Neuvostoliitossa näissä maissa kuitenkin kansalaiset ovat onnettomia, ja koska demokraattista järjestelmää ei ollut, niin näitä ähm, oikeuksia ei toteutettu, ne olivat kuolleita kirjaimia. Euroopan unionissa luojan kiitos ei ole ongelmia tällaisten massiivisten perusoikeuksien rikkomisen suhteen. Meillä ei ole mitään tällaisia suuria loukkauksia, mutta meillä on demokratian kriisi, uskoisin. Jäsenmaissa ihmisillä on sellainen tunne, että sillä ei ole väliä, mitä äänestää, se ei muuta asioita, ja valitut edustajat eivät pysty käyttämään valtaa, valtaa muualla. Ja jos me voimme nyt olla tilanteessa, että valta menee valitulta henkilöltä pois muualle, niin ongelmaa ei saada ratkaistua. Adesso la parola il collega Mendes de Vigo. Kiitokset, Mendes de Vigo. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia. Puheenjohtaja kiittää myöskin Dafia erinomaisesta alustuksesta, jonka hän piti koskien tätä pöytäkirjaa liittyen perusoikeuskirjan soveltamiseen EU:ssa ja Tsekin tasavallassa. No nyt tässä ollaan puhumassa kahdesta eri asiasta. Ensinnäkin, millaista todellista arvoa on tällä pöytäkirjalla 30? Tästähän Duff puhui. Ja pitää myöskin paikkansa, että hyvin usein poliitikot tekevät tiettyjä julistuksia, vähän liian yksinkertaisia julistuksia asioista. Ja olen samaa mieltä Duffin kanssa siitä, että pöytäkirja 30 ei ole mikään opt-out. No ehkä jotkut poliitikot kutsuvat sitä sillä nimellä, jotta asia näyttäisi vähän yksinkertaisemmalta ja helpommin ymmärrettävältä, mutta tämä ei kuitenkaan ole opt-out. Ja Messerschmitt muistutti, että tätä ei voida suoranaisesti soveltaa jäsenvaltioissa. Hallitusten täytyy soveltaa yhteisön lainsäädäntöä. Se on artikla 51, jonka Roman Hertz laati aikoinaan. Ja tämä oli se lähtökohta, jonka pohjalta teimme työtä. Mutta ensimmäinen kysymys on hyvä, että, ja tässä nyt olen samaa mieltä Bronsin kanssa, eli meidän täytyy toimia pedagogisesti ja opettaa ihmisille näitä asioita. EUn kansalaiset ymmärtävät saman tekstin eri tavalla tällä hetkellä. Ja Duffin mietintö menee siihen suuntaan, että selitämme täsmällisesti, mikä on tämän pöytäkirjan oikeudellinen arvo. Eli mielestäni olemme hyvin toimineet tässä pedagogisessa tehtävässämme. Eli tämä kohta K Duffin mietinnöstä selittää hyvin, ainakin minun ymmärtääkseni, mikä on tämä pöytäkirja 30. No sitten eri asia on se, mikä huolestuttaa meitä. Eli se, miten sovelletaan tai laajennetaan tätä pöytäkirjaa Tsekin tasavaltaa silmällä pitäen. Mehän muistamme kaikki, mitä tapahtui prosessissa, kun ratifioitiin Lissabonin sopimusta. Ja tätä oli pyydetty nimenomaan, jotta Tsekin presidentti allekirjoittaisi sopimuksen. Näinhän kävi. No, eri tahot näkevät tämän asian vähän eri tavalla, mutta näin siinä kuitenkin kävi. Eli puheenjohtaja, tässä on nyt kysymys, joka on pikemminkin poliittinen. Ja siinä nyt ei ole niinkään paljon paradokseja, kuten sosialistikollegamme korosti. Eurooppa-neuvosto loogisesti täytyy pitää kiinni sopimuksista, joita on tehnyt Tsekin tasavallan kanssa. Ja tämä on nyt sopimus. No siinä on eri syitä, Kroatian liittyminen niin edelleen. Kun ollaan eri vaiheessa menettelyä, niin sitten mukaan otettaisiin tämä hallituksen pyyntö Tsekin tasavallasta. No Eurooppa-neuvosto tekee mitä sen pitää tehdä, eli se tekee tehtävänsä, niin kuin kohta näemme, että se toimii samalla tavalla kuin kyse on tästä Irlannin kysymyksestä. No niin, sopimusten mukaisesti Euroopan parlamenttia kuullaan tässä asiassa. Ja meidän täytyy ottaa kantaa siihen, olemmeko tästä asiasta samaa mieltä vai emme. Ja kysymys, jonka nyt tekisin Duffille, joka saattaa kuulostaa vähän retoriselta kysymykseltä, niin mitä tapahtuu, Duff, mikäli Euroopan parlamentti ottaa kantaa tätä vastaan? Voiko neuvosto edetä silloin tämän ehdotuksen kanssa vai ei? Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys. Jos parlamentti sanoikin, että tämä ei käykään, sitten neuvosto siitä huolimatta voisi edetä, vai voiko? No, Davhan on asiantuntija ja hän on hyvin rauhalliselta näyttää tuolla. Eli täytyy pistää nämä neuronit nyt äh, harmaat aivosolut työhön, vähän niin kuin Jalkyle Poirot. Sehän on kysymys, joka voisi tähänkin liittyä. No, sitten toinen kysymys. Nyt olemme saaneet kuulla, Dafille on sanottu, sosialistikollegaille on sanottu, että nyt on tullut hetki, että nyt pitäisi ratifioida tämä Tsekin parlamentin kahdessa kamarassa. No, koska nyt elämme kriisin aikaa ja olemme yrittämässä tekemässä asioita talouden puolesta. Ja jos meiltä kysytään, niin olemmeko varmi, varmoja, että tämä tulee ratifioidaan, no tästä nyt ei ole mitään varmuutta. Tämä tilanne on nyt sellainen, että kaikki Euroopan kansalaiset, heille on vaikea selittää tällaista ratifiointiprosessia. Tämähän pitää ratifioida 27. parlamentissa, jotta sitten hallitus, joka tätä pyytää, niin sitten yhtäkkiä viime kädessä äänestääkin ei tässä kysymyksessä. Se on aika merkillistä. No sitten yksi asia, joka liittyy tähän niin sanottuun veto-oikeuteen ja yksimielisyysvaatimukseen. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten kieroutuneesti tämä järjestelmä toimii. Jotkut puolustavat veto-oikeutta sillä verran, että jos joku ei minua miellytä, niin käytän veto No sitten täytyy muistaa, että 26 muullakin on sitten veto-oikeus. Ja siellä ei välttämättä kaikissa, jossain parlamentissa ei välttämättä ratifioidakaan sopimusta. Eli tämä johtaa minut nyt seuraavaan seikkaan. Nyt kun jälleen puhutaan siitä, että uudistettaisiin perussopimuksia, ainakin eilen tästä puhuttiin Saksassa, meidän täytyy nyt todellakin ilman mitään demagogiaa ihan maalaisjärjellä. Niin, meidän täytyy todellakin pohtia sitä, pitäisikö meidän miettiä vaihtoehtoista etenemistapaa liittyen näiden sopimusten yksimieliseen ratifiointiin. Koska yksimielisyys on kaksiteräinen miekka. Joidenkin mielestä se on tae siitä, että Kukaan ei pysty pakottamaan ketään mihinkään, mutta nyt kun on 27 valtiota ja haluamme lisäarvoa, haluamme tehokkuutta, haluamme nopeaa toimintaa, mielestäni tämä yksimielisyys on kyllä aika suuri kompastuskivi nyt tällä hetkellä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Guerreiro, hän on viimeinen puhuja. Olkaa hyvä. Presidente. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikki avustajat ovat varmaan nähneet, kuinka kaikki läsnä olivat huomanneet, kuinka paljon Mendes de Vico puhui näistä op- antropologisesta optimismista, joka ei asiantuntijoille liittyy sitten eilisen vaalitulokseen Espanjassa. Ja tietysti haluaisin onnitella häntä, häntä ja hänen puoluettaan. Ja tämä on jättänyt paljon liikkumavaraa niin kuin ne sosialisteille Espanjassa nyt tätä puheenvuoroa ajatellen. Ottaisin esiin nyt kolme asiaa, jotka ovat tulleet esille ja joita käsiteltiin puheenvuorossanne. Eli ensinnäkin tämän ongelman lähtökohdat ja sitten Tsekin sisäinen tilanne ja kolmanneksi sitten tämä kiroutunut yhteys tämän asian ja Kroatian liittymisen välillä Euroopan unionin jäsenvaltioksi. No ensimmäisestä asiasta tästä lähtökohdasta. No kaikkihan tiedämme, mikä on tilanne. Yhdessä jäsenvaltiossa oli presidentti, joka kannatti parlamentin ratifiointia, mutta kuitenkin jarrutti sitä sitten viimeisen minuuttiin asti ja tällä, hetkellä, äh, tällä tavalla hän heikensi Lissabonin sopimusta. Ja sitten loppuvaiheessa hiukan ylimielisesti hän sanoi, että no kyllä minä allekirjoitan, mutta sitten vastapalvelukseksi teidän on pakko hyväksyä jotain, jotta minä allekirjoitan. Ja hän otti esille tämän kysymyksen, jonka pohjalla on hyvin Euroopan vastaista ajattelua. Kyseessä on julistus, joka koskee väestön osan oikeuksia tietyssä vaiheessa Euroopan historiaa, eli hetkellä, jonka seurauksena EU syntyi ja joka haluttiin jättää historiaan. No sitten toinen kysymys liittyy Tsekin tasavallan parlamentin sisäiseen tilanteeseen enemmistö on erilainen ylä- ja alahuoneessa, mutta ratifiointi on toteutettava kummassakin. Ja nyt kun on tämä prosessi käynnistetty, saattaa käydä niin, että, ja tästähän monet jo mainitsivatkin, eli siellä saattaa olla sisäinen kokous täällä parlamentin Euroopassa. Tästähän puhui senaatti ja enemmistöpuolueen edustaja. Eli senaatti saattaa sisäisesti jumittaa tänään kysymyksen, vaikka me olemme jo käynnistäneet prosessin, koska ole, meiltä on tullut pyyntö maasta, joka nyt sitten jumittaa tämän saman kysymyksen. No sitten kolmas asia poliittisesti saattaa olla hiukan monimutkaisempi ja samanaikaisesti myöskin tuhoisampi. Eli kysymys, joka estää ja hankaloittaa Kroatian liittymistä EU-hun. Ja vaikka vaikuttaa, että tämä prosessi on jo alkanut, voidaanko nämä kaksi asiaa erottaa toisistaan? No yksi asia, joka on huolenaiheena tässä mietinnössä – jonka DAF esitteli. Eli meillä pitää nyt olla voimakas kanta siinä mielessä, ettemme kannata tämän ongelman ratkaisua tai ettemme tukisi Kroatian liittymistä. Tämä asia on nyt vähän jumissa ja se voi sitten edetä myöhemmin, kun tässä asiassa saadaan lisää edistystä aikaan. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Eli jos Daf haluaa vielä vastata näihin puheenvuoroihin, niin hän voi niin tehdä. I'm most grateful to those who've... Olen äärimmäisen kiitollinen kaikille puhille. Herra Bronsille sanoisin, että Iso britannian kanta on, miten tämän sanoisin, limbotilassa tällä hetkellä. Vetoomus, joka on esitetty tuomioistuimelle, Luxemburgin tuomioistuimelle, siis tuomioistuimelta on pyydetty lausuntoa pöytäkirjan merkityksestä. Tämä on tämä Saidin tapaus. Tällä nimetään tunnetaan Isossa Britanniassa. Kyse on turvapaikanhakijasta, hakijasta, joka valitti siitä, että hänen oikeuksiaan oli loukattu. Kyselen mistään joukkokarkotuksesta, vaan yhden yksittäisen henkilön oikeuksista on kyse. Hänen oikeutensa ovat tässä uhattuna. Julkisasimies Tristinjak antoi aivan selkeän lausunnon asiasta. Hän hylkäsi pöytäkirjan. Katsoit, että se ei sovellu nyt käsittelyssä olevaan tapaukseen. Hän totesi, että brittituomioistuimet olivat täysin vapaita soveltamaan perusoikeuskirjaa kantaja, joka oli vienyt äh, jutun Iso-Britannian tuomioistuimen eteen, pystyi täysin vetoamaan perusoikeuskirjan tuomiin oikeuksiin. Tuomioistuimen päätös nyt on vielä tuloilla. Emme vielä tiedä, miten tuomioistuin päättää asiasta, mutta todennäköisimmin tuomioistuimen tulee noudattamaan Luxemburgin tuomioistuimen julkisasiamiehen kantaa tässä kysymyksessä. Mitä tulee akateemiseen puolen ja oikeuskäytäntöön? Tämä on ainoa näyttö, joka meillä tästä asiasta tällä hetkellä on Isossa Britanniassa ja Puolasta. Uskon, että nyt meillä on riittävästi kokemusta perusoikeuskirjan soveltamisesta pakollisena sitovana asiakirjana Voimme nyt poliittisesti tehdä sen johtopäätöksen, että tämä pöytäkirja on joko hyvä asia tai huono asia. Nyt voimme tämän johtopäätöksen tehdä. Minä uskon, että meidän velvollisuutemme on luoda yhtenäinen perusoikeuksien suoja. Tämä täytyy varmistaa poikkeukset, joihin viitataan pöytäkirjassa, eivät auta asiassa. Minä en tässä yritänyt millään tavalla sanoa Tsekin parlamentille, mitä sen kuuluu tehdä asian suhteen. Mutta uskon, että on erittäin tärkeää, että me muodostamme oman mielipiteemme itsenäisesti, emmekä pelkästään pohdi asiaa Tsekin tasavallan kannalta, vaan myöskin kaikkien jäsenvaltioiden kannalta ja jäsenvaltioiden asukkaiden kannalta. Inigo Mendes de Vico ennen kuin hän alkoi hieman lipsua tässä erinomaisessa puheenvuorossaan. Vetosi sen puolesta, että perussopimuksesta tehtäisiin enemmän joustavampi täytäntöönpanosäännösten osalta tai voimaanastamissäännösten osalta. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Hän esitti kysymyksen, mikä olisi todennäköinen reaktio Eurooppa-neuvoston puolella – mikäli parlamentti antaisi kielteisen lausunnon. Kielteisen lausunnon. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Minä epäilen, että neuvoston puolella ohjenuorana olisi se kannanotto, jonka Tsekin pääministeri antaa asiaan. Ja loppujen lopuksi viime kädessä Tsekin hallitus on se, joka päättää, aikooko se viedä asiaa eteenpäin vai ei. Kun hallitus tekee päätöstään, sen täytyy pohtia Tsekin parlamentin ja perustuslaillisen tuomioistuimen kannanottoja niin ikään. Kyse on erittäin monimutkaisesta asiasta. Bene, grazie, non mi Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla. Eli jos haluamme äänestää 28. helmikuuta, tarkistusten määräaika on sitten toinen helmikuuta. Jos haluamme aikaisemmin toimia ja äänestää 25. Niin, olkaa hyvä. Minä ehdottaisin, että Äänestämme asiasta tammikuussa valiokunnassamme kuun loppupuolella, eikö niin? Niin siis kerroin juuri tätä toista hypoteesia. Eli 25. tammikuuta äänestys ja sitten määräaikatarkistuksen jättämisellä on 15. joulukuuta. Jos tämä ei tuota ongelmia kenellekään, niin voimme sitten näin lyödä lukkoon aikataulun. No niin, nyt Mendes viikko on paikalla. Mikrofoni. No niin, eli menemme takaisinpäin esityslistalla ja hän kertoo esitykseksi pöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Iranin kansan huolen aiheesta. Tässäkin on kaksi mietintöä, toinen on metodologinen ja toinen vähän juridisempi. Eli nämä voidaan käsitellä yhtä aikaa. Eli Mendes viikolla. Vigo, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Meillä on nyt tänään pöytäkirjapäivä, vaikkakin luonne sen osalta, minkä juuri käsittelimme, on hyvin erilainen kuin tämä. Gereruhan tästä jo mainitsi. Eli kun laajennetaan pöytäkirjaa 30, se oli viimeisen minuutin pyyntö Tsekin presidentiltä. No Gerera selitti tämän hyvin, eli en enää, enää siihen lisää mitään. Tämä on nyt konkreettinen erilainen tapaus. Ja nyt täytyy katsoa vähän historiaa lyhyesti. Kuten tiedätte, Irlannin hallitus päätti asettaa Lissabonin sopimuksen kansanäänestykseen – ja muistan, että siihen aikaan tämä herätti hyvin paljon keskustelua täällä parlamentissa koskien sitä, kuinka pakollinen tällainen kansanäänestys oli. Eli mikä kävimme mielenkiintoista keskustelua siitä, oliko Iranin hallituksen laillisesti pakko järjestää kansanäänestys vai ei. No totesimme, että näin ei ollut, mutta he kuitenkin päätivät sen järjestää heillä olisi oikeus tehdä ja niin he tekivät. Ja sitten tämä kansanäänestys. No, tehän nyt muistatte mikä tulos oli, mutta lopputulos oli ei Lissabonin sopimukselle. No, niin kuin on tapana käydä, hallitus, joka järjesti kansanäänestyksen, jonka se itse oli jo neuvotellut ja allekirjoittanut, sitten se pystynytkään sitä enää ratifioimaan ja miettii nyt sitten ulospääsyä. Sanon nyt tämän, koska aika usein se, mitä kerrotaan jälkeenpäin, on se, että EU pakottaa nämä maat järjestämään toisen kansanäänestyksen. Eurooppa ei koskaan ole pakottanut Irlannin hallitusta yhtään mihinkään. Pääministeri Rick Jahens, Bertie, silloin hän halusi järjestää tämän kansanäistyksen ja tulos oli ei. No mitäs nyt sitten teet, kysyimme. No järjestämme toisen. Miten sitä aiot ratkaista tämän kysymyksen? No sitten hän mietti vähän aikaa ja sitten jonkin ajan kuluttua siellä oli ollut jo vaalit ja oli toinen pääministeri Cohen. Ja sitten päätettiin, sen jälkeen, kun oli analysoitu näitä syitä, jotka olivat johtaneet tähän sopimuksen hylkäämiseen, päättivät kaksi asiaa. Yksi, Eli tarkoituksena oli eliminoida se kohta Lissabonin sopimuksesta, joka oli otettu esiin kansan, hallitusten välisessä konferenssissa eikä valmistelukunnassa. Eli siinä oli päätetty, että komission jäseniä olisi vähemmän kuin jäsenvaltioita. Ja tietysti me kaikki olimme siitä vähän surullisia. Komission nationalisointi. Eli jokaisella maajalla pitää olla yksi komissaari. Se oli väärä ajattelutapa. Mutta Iranin hallitus katsoi kuitenkin, ja tämähän oli yksi peruste, muistan hyvin, sille kampanjalle, jota sopimusten vastustajat olivat ottaneet esille. Eli tämä on hyvin tärkeä vaatimus. Eli aina pitää olla irlantilainen komissaari, jotta irlantilaiset ymmärtäisivät, että heilläkin on oma edustajansa komissiossa. No tämä oli poliittinen päätös. Ja ikävä kyllä, meillä nyt on sitten komission jäsen kustakin jäsenvaltiosta tällä hetkellä. Sitten Irlannin hallitus halusi selvityksiä ja jonkinlaista selventävää tulkintaa tietyistä Lissabonin sopimuksen osista, jotka olivat aiheuttaneet hyvin vilkasta keskustelua kansanäänestyksen järjestämisen aikana. Eli tässä nyt tarkoitan että sopimuksen vastustajat olivat sanoneet, että sopimuksessa sanottiin jotain sellaista, mitä siellä ei sanottu. Ja sitten Irlannin hallitus otti yhteyttä Eurooppa-neuvostoon ja pyysi, että neuvosto selittäisi, mistä sopimuksessa on kyse, ja ettei siellä sanota sellaista, mitä vastustajat olivat sanoneet siellä sanottavan. No niin, tämä siis oli tilanne. Eli Eurooppa-neuvosto sitten suostui tähän. Eihän neuvostolla ole mitään ongelmaa todeta, että sopimuksessa todetaan nämä asiat, eikä siellä todeta sitten tällaisia asioita. Sitten Irlannin hallitus pohdiskeli näitä ongelmallisia tulkintakysymyksiä. Ja sitten erityisesti kolmessa kohdassa, jotka liittyvät oikeuteen oikeuden elämään, perheeseen ja koulutukseen, verotukseen ja turvallisuuteen ja puolustukseen. No sitten neuvoston hyväksymässä pöytäkirjassa, ja sehän on seurausta päätöksestä, jonka neuvosto teki kesäkuussa, jos nyt oikein muistan, vuonna 2009. Ja siinä selitettiin, että yksikään sääntö Lissabonin sopimuksesta liittyen perusoikeuskirjaan, että se mitenkään edellyttäisi, että pitäisi rajoittaa oikeutta elämään Ilanin lainsäädännössä tai perheen suojelua tai koulutuskysymyksiin. Kaikki se kuuluu Irlannin oman lainsäädäntöön. No, tämä nyt kyllästyttää toistaa tätä sadatta kertaa. Siis EU ei säädä lakeja kysymyksissä, jotka liittyvät oikeuteen elämään. Ja koulutuskysymyksissäkin sillä on vain täydentävää toimintavaltaa. Eli sitten verotuskysymyksistä. No, haluaisin nyt kuulla, mitä teillä on tästä sanottavana. Minusta tuntuu, että ehdotuksen terminologia tämän pöytäkirjan osalta – niin se terminologia on aika absoluuttista. Eli tässä sanotaan, yksikään Lissabonin sopimuksen sääntö ei muuta millään tavalla missään jäsenvaltiossa kysymyksiä, jotka liittyvät perutuskysymyksiin. No, tämä on aika, aika voimakas lausunto. En nyt tiedä, oliko siinä ihan nämä täsmälleen sama sanamuoto, mutta kuitenkin halusin ottaa esille nyt tämän huolenaiheen. No, sitten puolustus- ja turvallisuuskysymykset. No en nyt lue tätä, koska teillä on nämä paperit edessänne, mutta siinä on siis todettu, että turvallisuus- ja puolustuskysymyksissä ne eivät vaikuta Irlannin perinteiseen neutraalisuuspolitiikkaan ja kaikki toimenpiteet, joita pitää tehdä, jotka voivat vaikuttaa, niin ne täytyy sitten tehdä Irlannin hyväksynnällä. Jos Irlanti ei suostu niihin, niin sitten se ei koske Irlantia. Ja sitten Siinä on sovittu myöskin jäsennellystä yhteistyöstä. No, näissä verotuskysymyksissä tässä on hyvin absoluuttisia termejä käytetty, mutta kaiken kaikkiaan pöytäkirjassa on todettu se, mitä sopimuksessa on todettu. Eikä siinä paljon muuta olekaan. Ja tämän seuraus oli sitten se, että oli mahdollista, että Irlannin hallitus sen jälkeen kun oli saatu tämä komission jäsen ja kaikki nämä asiat selitettyä. Sitten Lissabonin sopimus vietiin toiseen kansanäänestykseen ja Irlanti sen hyväksyi. Ja sitten jatkui tämä ratifiointiprosessi siihen asti, kunnes sopimus astui voimaan. Näin ollen puheenjohtaja, kyse on siitä, että tehdään se, mitä on sovittu. Irlannin hallitus teki oman osansa ja uskon, että tässä nyt todetaan siitä, mistä sopimuksessa oikeasti on kysymys. Ja minusta tuntuu, puheenjohtaja, että meillä ei pitäisi olla tässä mitään ongelmaa. Ensinnäkin hallitusten välinen konferenssi, joka tarkasteli tätä, ja me voimme tämän hyväksyä. Eli me voisimme jatkaa tällä tiellä ja täyttää ne ehdot, jotta toinen kansanäänestys saatiin järjestettyä. Ja kun ajatellaan edellistä pöytäkirjaa, josta Duff puhui, tässä ei ole mitään, mikä vaikuttaa irlantilaisten oikeuksiin tai muiden eurooppalaisten oikeuksiin. Eli ehdottaisin, että toteamme ei hallitusten väliselle konferenssille ja kyllä sille, että tämä pöytäkirja hyväksytään. Kiitos. Um, uh, <laughs> yes. I think, yes. Kyllä, aivan. Okei. Okay. Salissa puhutaan ilman mikrofonia. Prima la Niin, Martin saa ensin puheenvuoron, sitten Daf. Eli te, tehdään tässä järjestyksessä. Kiitos. Um, I think that these protocols... Uskon, että nämä pöytäkirjat, jotka ovat nyt tulleet kaksi vuotta perussopimuksen voimaantulon jälkeen pinnalle, saavat meidät ajattelemaan selkeästi tämän perussopimuksen kohteen. Eli tässä nyt palautan kohteliaisuuden herra Mendesille kohteliaisuuden, jonka hän minulle osoitti tsekkiä koskevassa keskustelussa. Pahin asia tässä Irlannin sopimuksessa oli se, että jokaisella jäsenmaalla olisi oma komissaari. Sitä pitäisi muuttaa, mutta me emme tätä pysty tällä hetkellä muuttamaan. Se on osa tätä pöytäkirjaa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa täysin, mitä tulee artiklaan kaksi erityisesti. Nyt kun me olemme tässä mahdollisen muutoksen hetkellä, jossa unionin valtaamme tulee verotukseen lisättäisiin. Tämä on hiukan outoa. Minä uskoisin, että tällä tulee olemaan hyvin lyhyt hyllyikä. Sen tulee artiklaan kolme. Ei vaikuta siltä, että olemme sodan kynnyksellä ja en usko, että tällä on kovinkaan paljon väliä Irlannin tapauksessa tai muiden tapauksessa, joten minä olisin sen kannalla, että tuemme esittelijän ehdotusta, mutta että emme unohda tarvetta olla melko kriittisiä, kun laadimme lausuntoa tästä pöytäkirjasta ja prosessista. Kiitos. Grazie. Adesso onorevole Martin. Kiitoksia sitten Martin. Thank you, Chair. I'll be... Kiitos puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti vain, koska puhun professori Moreiran puolesta. Hän on sosiaalisti varjoesittelijänä tässä keskustelussa. Hän lähetti minulle puheensa nuotit ja hän on miltei tismalleen samaa mieltä kuin herra Mendeste Vigo ja herra Duff. Eräs seikka, joka minun mielestäni on kummallinen tässä keskustelussa, on se, että pöytäkirjasta tehtiin äh, juridisesti sitova silloin, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. On kummallista, että nyt siitä sitten keskustellaan tässä vaiheessa. Mutta tämä nyt sikseen. Professori Moreira on samaa mieltä esittelijän kanssa tästä pöytäkirjan luonnoksesta. Hän katsoi, että se on sopiva perussopimuksen kanssa, mutta tulkintaa täytyy selkeyttää sisällön ja soveltamisen osalta. Tämä on poliittinen kannanotto, jolla pyritään varmistamaan se, että irlantilaiset saavat, saivat ne vakuuttelut, joita he tarvitsivat ennen kansanäänestystä. Tämä ei sinänsä muuttanut mitään käytännössä, siksi tämän pitäisi aiheuttaa parlamentille ja valiokunnille niin vähän hankaluuksia kuin vain mahdollista. Ja professori Moreira ei näe mitään syytä, miksi emme hyväksyisi tätä ilman mitään suurempaa hälyä sitten, kun Kroatian liittymisestä päätetään pöytäkirjan muodossa. Sitten brons. Kiitoksia. Pöytäkirja, joka liittyy Irlannin huolenaiheisiin Lissabonin sopimuksen osalta. Ja kysehän on Euroopan neuvoston tekstistä eikä neuvoston tekstistä. Ei tietystikään saanut osakseen mitään lainsäädäntöä. Euroopan neuvosto ei ole lainsää, lakia säätävä elin, vaan pikemmin neuvotteleva elin. Paratakseni tähän Tsekin tasavaltaa koskevan pöytäkirjan tämäkin laati Eurooppa-neuvosto ilman, että tähän lisättiin mitä lainsäädäntöä tämän jälkeen. Silloin kun Irlanti ja Tsekin tasavalta ovat jo ovat toimineet tilanteessa, jo 26 muuta ovat jo allekirjoittaneet. Onko tällä pöytäkirja minkälaista oikeudesta vuotta laisinkaan, minä kysyn vain. Ehkä olen itse täysin tietämättä, mutta mikäli kerran tämä on jo allekirjoitettu ja sitten lainsäädäntöä ei ole tämän jälkeen annettu eikä uuden allekirjoittamista varta, niin onko tämä sitten pätevä vai ei? Voisiko joku kertoa minulle? Onko pöytäkirja vai oliko pöytäkirja näissä kahdessa tapauksessa oikeudellisesti sitova asiakirja vai ei? Vastaus ilman mikrofonia. Selvä pyy, sanoo puhuja. Kommentti mikrofonia. No, no sipara. Tämmöistä viikon verran. una pregunta. Niin Brons teki ihan hyvän kysymyksen. Ja ihan mielelläni siihen vastaan. Dafille vielä sanoisin, että kiitoksia puheenvuorosta. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, että johdatosan kappaleissa voitaisiin viitata Euroopan komission sen kokoonpanoon. Se on mielestäni poliittisesti paha virhe, mutta se oli poliittinen päätös, ja sitä nyt ei voida käsitellä tässä pöytäkirjassa. Sitten turvallisuus- ja puolustuskysymykset. No, tarkastelen tätä vielä hyvin huolellisesti. Ensimmäisessä käsittelyssä minusta tuntui, että tämä oli sopimuksen mukainen, mutta minun täytyy vielä käydä tämä uudelleen läpi vähän kliinisellämmällä silmällä. Sitten sosialistien Martinin ja Vital Moreiran kysymykset No olen samaa mieltä heidän kanssaan siitä, että tässä aiheessa nyt ei ole kovin paljon sisältöä, mutta tämä täytyy kuitenkin ratkaista. Ja kyseessä oli poliittinen päätös Euroopan neuvostossa, mutta ei kuitenkaan juridinen. Eli tässä on nyt poliittisten ja juridisten päätösten välinen ero. Eli kyseessä on pöytäkirja, jolla on samanlainen juridinen var- arvo kuin perussopimuksella, ja se pitäisi sitten ratifioida kaikissa 27 jäsenvaltiossa, mutta Iranin hallitus sitten aikoinaan katsoi, että poliittinen päätös oli riittävä, jotta voitaisiin järjestää toinen kansanäänestys, kun sopimusta tulkittiin tällä tavalla. Eli nyt tavallaan me täytämme sen, mitä Euroopan neuvosto on vaatinut. Ja tietysti katsoisin, että on ihan loogista oikeusjärjestelmässä, että pidetään kiinni siitä, mistä on sovittu. Mutta täällä nyt pöytäkirja on nyt virtuaalista juridista arvoa, jota sillä aikaisemmin ei ollut. Eh, Kiitoksia. Ehkä sitten voimme katsoa aikataulua. 25. tammikuuta on mietinnön esittely ja 28 helmikuuta äänestys. Ja ottaisin tässä vielä esille, että tämä julistus Irlannin osalta, sillä pitäisi olla tulkinnallista arvoa. Artikla 2 mukaan, no meidän täytyy vielä vähän syventyä tähän kysymykseen, mutta artiklassa 2 sanotaan, että yksikään sopimuksen kohta ei muuta mitään oikeutta minkään jäsenvaltion osalta, siis myöskään Irlannin. Ja sitten artiklassa 3 puhutaan puolustuksessa ja se ei muuta mitään. Eli tässä vain konsolidoidaan tämä asia. No sitten jäsenvaltioista ei puhuta, kun puhutaan tästä eurooppalaisesta armeijasta, eikä myöskään artiklasta yksi. Mutta tässä on sanottu, että mikäli se ei haittaa eurooppalaista oikeutta, niin tästä voidaan vielä laatia erillinen artikli, jos muissa jäsenvaltioissa on samantyyppisiä sääntöjä. Eli tämä on täysin tulkinnanvaraista vielä tässä vaiheessa. Eli 25. tammikuuta sitten keskustelemme mietinnöstä ja 28. helmikuuta on sitten äänestys. No sitten palaamme vielä taaksepäin. DAFin mietintö Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta annetun säädöksen muuttaminen. Tätä on lykätty useaan kertaan ja esittelijä Duff on esitellyt uuden mietintöluonnoksen. Sitä keskustelin jo 5. lokakuuta. Ja 46 tarkistusta on tullut Gulandilta, Wielandilta, Schöpliniltä, Foxilta, Messerschmittiltä, Sönergaanilta, Lamassuurilta, Jätemältä, Scholzilta, Hefneriltä, Teiniltä, Rangelilta ja Haaglandilta. Eli tämän voimme aloittaa keskustelun näistä tarkistuksista ja myöskin miettiä. Siis tehän tiedätte, että tämä on tärkeä, mutta aika hankala mietintö. Eli haluaisin tietenkin ymmärtää, miten sitten etenemme tästä eteenpäin. Gualtieri haluaa tästä puhua myöhemmin, mutta hän ei vielä ole paikalla. Eli ensimmäisen puheenvuoron saa Duff. Yes. Um, now, as you say, there have been 40... Kuten sanottu, tarkistuksia on ollut 45 ja ne kuuluvat kolmeen eri sarjaan. Ensimmäinen ovat tarkistukset, jotka periaatteessa hylkäävät ajatuksen yleiseurooppalaisista paikoista ja yleiskansallisista listoista ja kuten kuvittelette, vastustan kaikkia näitä tarkistuksia äänestyksessä. Seuraava ryhmä tarkistuksia ovat ne, jotka eivät ole selkeitä. Puhun tässä tarkistuksista, joita Villand Scholz erityisesti ovat esittäneet joissa on hyvä aikomus takana epäilemättä, mutta en usko, että ne parantavat tämän päätöslausuman selkeyttä. Sitten kolmas ryhmä tarkistuksia. Tässä Roberto Gualteri tuli juuri paikalle. Hyvää iltapäivää. tässä osa näistä tarkistuksista on sellaisia, että voisin ne hyväksyä ehkä hiukan muokattuina, mutta olen hiukan hermostunut siitä, että asiat saattaisivat monimutkaistua toisen mietinnön ydin oli kappaleessa 11. keskustelu neuvoston kanssa. Tämä on melko vaikea asia ollut parlamentissa parlamentin sisällä sovittaviksi ja olisin sen kannalla, että jätämme kaikki nämä kysymykset tähän mukaan. esityslistalle mukaan keskusteluihin neuvoston kanssa, komission kanssa. Tämän lisäksi otin mukaan yleisiä tarkistuksia, joiden mukaan 5 pitäisi siirtää Ja se tarkistuksen esittäjä sitä mieltä, että kyseessä on yksinkertaistava tarkistus, mutta minä en ole sitä mieltä teknisistä ja laillisista syistä. Mutta en myöskään siksi, että se ei tule vahvistamaan poliittista konsensusta eri poliittisten ryhmien välillä parlamentissa ja minä pyrin rakentamaan suurta tukea tärkeimmille ehdotuksille, mitä tulee yleiseurooppalaiseen vaalipiiriin. Tiedämme, että Kroatia on tulossa mukana. Meidän pitää löytää nyt sopiva määrä paikkoja vuoden 2014 vaaleja varten. Me emme voi enää viivytellä asioita kovinkaan paljon. Kuten tiedätte, todennäköisesti meille on tulossa valmistelukunta. Ja tämän vuoksi on tärkeää, että parlamentti on täysin valmistautunut sopivalla, koherentilla ja eteenpäin menevällä vaaliuudistuspaketilla ennen kuin tämä työ alkaa. Ja siksi minä haluaisin, että äänestämme tästä asiasta joulukuussa tai viimeistään tammikuussa – tuohon mennessä tiedämme, miten valmistelukuntaan ja taloushallintopakettiin ja muihin kysymyksiin Euroopan unionin poliittisen legitiimiyden vahvistamiseksi ollaan päästy. Kiitoksia. Grazie, onorevole Daffo, onorevole Gualtieri. Kiitoksia ja sitten Gualtieri. I would say that I would prefer first... No, minusta olisi parempi, jos kuulisimme ensin EPPn kannan. Koska nythän meillä on tilanne, että tiedämme ihan hyvin oman ryhmämme kannan. Me tuemme tämän mietinnön ensimmäistä versiota ja olemme samaa mieltä esittelyn ajatuksesta esitellä versio, jos on enemmän liikkumavaraa neuvotteluille neuvost- neuvo- neuvoston kanssa käytävien neuvotteluiden osalta. Ja nyt sitten tarkistuksistamme keskustellaan. Eli se, mikä monimutkaistaa tämän asian, on kansanpuolueen kanta. Eli en nyt oikeastaan pysty sanomaan muuta kuin, että toistan vain kantamme ja syyn, miksi me pidämme tätä mietintöä sellaisena, että se pitäisi hyväksyä täysistunnossa. Esittelen ehdotus laatia joustavampi versio, kun ajatellaan näitä linkkejä tämän mietinnön ja mahdollisten tulevien perussopimusten muutosten välillä, niin se on ihan hyvä ehdotus. Mehän emme tiedä, mikä tilanne sitten tulee olemaan. On tämä valmistelukunta vaihtoehdo, mutta sillä on rajallinen mandaatti. Tai sitten voidaan käyttää kaikkia välineitä, joita meillä on tämänhetkisen sopimuksen nojalla. Eli meidän ei pitäisi nyt tehdä liikaa muutoksia. Ja tässä mietinnössä uskon, että kovin paljon tarkistuksia ei tarvita, eli voisimme käsitellä ongelmat myöskin, jotka liittyvät paikkajakoon tällä yleiseurooppalaisella listalla, mutta myöskin tämä voidaan jättää neuvotteluihin tämä aihe. Ja silloinhan parlamentin ja tämän valiokunnan pitäisi se hyväksyä. Eli me olemme valmiita lähtemään tähän asian mukaan niin kuin aikaisemminkin. Ja olemme kiinnostuneena nyt kuuntelemassa, mikä on kansanpuolueen kanta. Ja ehkä sitten voisimme kommentoida sitä vielä muutamalla sanalla myöhemmin. Kiitos. Grazie, Valtieri. Kiitoksia. Ja sitten Schöpflin. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä kuuntelin erittäin kiinnostuneena kaikkea, mitä täällä sanottiin. Olen miltei kyllästynyt tuohon koko asian, koska valiokunta on vatvonut tätä ties kuinka pitkään. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö asia olisi tärkeä. Ei siinä mitään. Me kaikki tunnemme kuitenkin jo argumentit Jotkut seikat tietystikin ovat muuttuneet, esimerkiksi globaali tilanne. Nyt haluaisin viitata seikkaan, joka täällä jo mainittiinkin. Kyse on legitimiteettiongelmasta. Tämä on keskeinen asia, erittäin tärkeä sellainen. Mitä Euroopan laajuisiin listoihin tulee, tämä on tämän ongelman ytimessä. On täysin selvää, että parlamentti itse on jakautunut mielipiteeltään Eli ry- eri ryhmät ovat hajallaan, ryhmärivit ovat hajallaan, ja kun tarkastelen tätä tar- tarkistuksia, niin tämä on täysin selvää. Tämä pätee ainakin kansanpuolueeseen, sen ryhmät ovat hajallaan. On aivan oikeudenmukaista sanoa, että kansanpuolue itse ei ole yhtenäinen näkemyksissään ja ja tämän valiokunnan jäsenillä, kansanpuolen jäsenillä on oma kantansa ja joillakin on ehkä vähemmän järkevä kanta Euroopan laajuisiin listoihin. Kyse on tästä likvidistä muuttuvasta maailmasta, jossa me elämme. Tavallaan me tarkastelemme nyt erittäin tärkeää periaatetta, joka on tarpeellinen, kun otetaan huomioon seikat, joista on nyt on kyse, ja seikat, jotka testilistetään, mutta toisaalta on kyse myöskin retorisesta kysymyksestä. Todellinen pointti tai kysymys kuuluu, onko tämä nyt oikea aika ottaa tämä käsittelyyn, tämä kysymys. Minä olen tästä aika vakuuttunut. Ja mikäli nyt ei ole oikea aika esittää tätä kysymystä, silloin tämä esitys ei saa sitä tukea, jonka se ansaitsee. Minulle ainakin on suhteellisen selvää, melkoisen selvää kaiken lukemani perusteella, että ajatus eurooppalaisista verkostoista on kyllä asia, jota kannattaa kannustaa kannattaa tukea, mutta se on ollut hyvin vähän kannatusta parlamentin ulkopuolella. Tämä on täysin tärkeä asia eurooppalaisten kansalaisten ja parlamentin legitiimiden kannalta kyllä. Mutta mikäli tarkastellaan tätä taloushallintopaketin valossa, talouden ohjausjärjestelmän valossa, ei niin tietysti tämä erittäin tärkeä kysymys tässä historian vaiheessa, niin mitä nyt selkeästi seuraa, on jo osittain tapahtunut tiettyä valtaoikeuksien keskittymistä on tapahtumassa. Ja mikäli keskittymistä tapahtuu, tämä väijäntä tarkoittaa sitä, että valta keskittyy enemmän ja enemmän. Ja pitäisikö täällä olla sitten tällainen kokonaisvaltainen eurooppalainen edustuksellisuus myöskin ohjeistekijänä? Minä sanon kyllä, mutta monet muut täytyy vielä saada vakuuttuneeksi tämän ehdotuksen tarpeesta, mikäli valmistelukunta kutsutaan koolle ja vaikuttaa siltä, että näin tullaan tekemään, ja sitten hallitusten välinen konferenssi seuraa tämän perässä, niin kysymys, josta täytyy päättää, onko kyse pelkästään talouden ohjausjärjestelmästä, vai tarkoittaako talouden ohjausjärjestelmä väijämättä sitä, että täytyy tehdä myöskin vaaleihin tekeviä, vaaleihin liittyviä ehdotuksia osana tätä projektia? Minä olisin tällä jälkimmäisellä kannalla, mutta tämä on kaikkea muuta kuin selkeää vielä. Minusta vaikuttaa siltä, että hyvin paljon keskustelun tarvetta on vielä Oma kantani on se, että yhtäältä tuen ajatusta, mutta minun täytyy vielä miettiä ryhmäni kannanottoja. Kuten totesin, ryhmäni kannanotot ovat ehkä tässä vähemmän tällaisia järkiperäisiä. Grazie, Adesso alla Kiitoksia sitten Brons. Yes, the proposal to have... Kyllä ehdotus, että nämä 25 meppiä valittaisiin yleiseurooppalaiselta listalta. Tämä on melko vaatimattoman tuntuinen ehdotus. Ehkäpä meillä tässä olisi pieni oppitunti yleiseurooppalaisuudesta niille, jotka ovat poliisin luokan ulkopuolella, mutta tämä herättää kysymyksen, jos on kaksi erilaista ryhmää, meppejä, jotka valitaan kahden erilaisen järjestelmän mukaan, kumpi näistä on sitten parempi ja kumpi huonompi järjestelmä? Jos yleiseurooppalainen järjestelmä on se, jota pidetään parempana, miksi meillä olisi vain 25 sen mukaan valittua? Jos me tarkistelemme tarkist- tarkistuksia. Siinä tarkistus numero 21 ehdottaa 75, mutta miksi 75? Miksipä ei sitten 751? Miksi ei vaikka kaikki? Tämähän tulee mieleen. Onko tämä sitten päämäärä, johon haluamme lopulta päästä? Ehkäpä kaikilla ei, mutta joillakin. pitäisi koko parlamentti valita yleiseurooppalaiselta listalta? Vaalit yleiseurooppalaiselta listalta suosivat sellaisia puolueita, joilla on yleiseurooppalainen näkökulma ja tästä kärsivät ne, joilla ei ole eurooppalaista ulottuvuutta. Ja ne, jotka ovat kiinnostuneet eurooppalaisista projekteista tai jotka ovat sitten euromielisiä, voittaisivat tässä ja euroskeptiset hä- häviäisivät. Kiitoksia. Ho ascoltato la sua premessa. No niin, kuuntelin sitä, mitä sanoitte tästä aiheesta. Tästä on keskusteltu pitkään. Ja niin kuin parlamentin jäsenten työjärjestyksestä, no olen nyt uusi tässä valiokunnassa. Meillä on kyllä pitkä parlamentaarinen kokemus, mutta meidän täytyy aina kunnioittaa työtä, jota parlamentin valiokunnassa on pitkään tehty. No tietysti haluaisimme nyt miettiä tällaista uutta järjestelmää, ja mielestäni tämä vaikuttaa hyvältä tämä eurooppalainen lista. Ja yksi kysymys ja yksi huomio teille ja komissiolle. Kuten kollegat tietävät, meillä on vielä rat- ratkaisematon ongelma täällä parlamentissa. Vuodesta 1999-2004 vuoteen, kun puhutaan siis näistä parlamentin jäsenten määrästä ja muista, ja silloin hyvättiin ehdotus liittyen työjärjestykseen suurella enemmistöllä. Ja siinä puhuttiin koskemattomuudesta, Euroopan parlamentin jäsenestä, ja siinä viitattiin myöskin kansallisiin valtioihin. No eri valtioissa on erilaisia arviointeja parlamentaarisesta koskemattomuudesta, mutta mehän teemme eron näiden asioiden välillä, eli kysymykset, jotka liittyvät meppien työn järjestelyihin, korvauksiin ja niin edelleen. Ja sitten 2004-2009 tämä sai myöskin suuren enemmistön. Ja nyt haluaisin kysyä, miksi me ottaisi mukaan näihin Gualtarin tarkistuksiin myönteisiä kohtia, eli miksei meillä olisi tällaista sääntöä. Mehän voimme käydä vielä syvällisempää keskustelua tästä neuvoston kanssa ja niin edelleen. Mutta jos tällainen sääntö otettaisiin mukaan, me olemme jo huomanneet, että tämä kuuluu osana webin työhön, mutta se ei ole astunut voimaan, koska neuvosto ei sitä vahvistanut. Eli tämä on kysymys, jota voisimme vielä vähän pohdiskella. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme todellakin keskustelleet tästä pitkään ja hartaasti. Ja perversia tässä on se, ettei pelkästään ihmisten into tästä puutu, niin kuin Schöpli mainitsi, mutta ehkä liian dis- diskreetti huomatakseen asiasta eksplisiteesti, mutta tämän lisäksi ei ole mitään mahdollisuutta, että tämä ehdotus hyväksyttäisiin neuvoston puolella. Tämä tekee meidän päätöksestämme käyttää aikaa tällaisen vatvomisen hieman eksentrisen suorastaan, hieman kummallista suorastaan. Ryhmäni vastustus, joka kohdistuu tähän aiheeseen, liittyy siihen, että joka ikisessä vaiheessa, kun Eurooppa on rakennettu, instituutioita on luotu ilman, että on pohdittu, onko niiden takana kansalaisten luottamusta, onko oletko kansalaiset kiinnostuneita. Schöflin viittasi demokseen, kansaan. Meillä ei ole demosta tässä demokratiassa. Ne luotu instituutioita, toimielimiä ilman, että kansalaisista on kysytty heidän mielipidettään tai ilman, että on perusteltu näiden toimielinten perustamista kansalaisille. Teoria oli se, että julkinen mielipide sitten tulisi mukaan, mutta empiirisesti katsottuna ei mitään tukea ole tällä ajatukselle. Kun tarkastellaan vuoden 79 jälkeen järjestettyjen vaalien äänestysvilkkautta 79-84 ja sitten 99, kun minut valittiin tänne, yhdistyneessä kuningaskunnassa 24 prosenttia vain äänesti. Big Brother-äänestyksen osallistui paljon enemmän ihmisiä. Tämä äänestys järjestettiin seuraavana päivänä. Vuonna 2004 äänestysvilkkaus laski edelleenkin ja vuonna 2009 kaikkein, oli kaikkein vähiten äänestäjiä, jotka vaivat äänestämään maassa, niin Ihmiset eivät ota vaaleja vakavasti ja sitten pitäisi saada korkeamman luokan, kovemman luokan ehdokkaita mukaan. Kansalaiset ei ole kertaa kaikkein kiinnostunut koko asiasta minun vaalipiirissään tai missään muussakaan isänvaltiossa. Kansalaiset eivät ole kiinnostuneita Euroopan laajuisista listoista. Sen vuoksi, sen vuoksi minun ryhmäni tulee vastustamaan koko ajatusta. Kiitoksia, Wieland. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ehkä vielä pari lausetta hänen jälkeen liittyen nimenomaan tähän vaaliinnostukseen. Nämä yleiset vertailut eri maissa eivät välttämättä ole luotettavia – koska 2004, 2009 ja myöskin jo aikaisemmin meillä oli uusia maita, joissa perinteisesti äänestysinnokkuus kansallisissakin vaaleissa on huomattavasti alhaisempi. Ja sitä täytyy hyvin tarkkaan katsoa, miten näissä samantyyppisissä maissa tilanne on. Ja Euroopan parlamenttimaali ei välttämättä liity tähän ihan suoraan. No tiettyjä jotain yhtäläisyyksiä on sitten ääniinnostuksen kansallisissa vaaleissa. Muistan vaikka Saksan vaalit 2009. Se oli ensimmäistä kertaa suurempi kuin aikaisemmin edellisellä kerralla. No, se asia, mitä nyt käsitellään, niin mielestäni on ikävä, että puhutaan nyt näistä 25 paikasta ja riidellään niistä edelleen. Mielestäni tässä nyt menee Lissabonin sopimuksen antama mahdollisuus sivusuun. Nämä 25 lisäpaikkaa No mielestäni tämä on edelleen hieno ajatus, mutta miksi juuri 25? Miksei vaikkapa 43 tai 17? No ehkä kaiken loogisin luku olisi jäsenvaltiota vastaava luku, eli ainakin teoreettisesti voitaisiin päästä siihen, että jokaisesta jäsenvaltiosta yksi pääsisi tältä yleiseurooppalaiselta listalta Eli silloinhan tämä paikkamäärä olisi 27. Mutta näistä ei puhuta perussopimuksessa. Meillähän on pitkään parlamentissa ollut tämä tapa, ja meidän täytyy miettiä tätä toteuttamistapaa, mutta se, mitä perussopimus toteaa, siellä puhutaan selkeästi näistä asioista, ja juuri siihen puuttuu esittelijä – eli artikla 14 perussopimuksesta ja 23 liittyen sopimuksen EUn toiminnasta. Siellä puhutaan vaalioikeudesta, siellä menettelyt on hyvin monimutkainen ja silloin pitäisi myös muuttaa perussopimusta, mutta artikla 14 perussopimuksesta siellä puhutaan ihan selkeästi siitä, että Euroopan parlamentti tekee ehdotuksen. Ja me emme nyt tee tätä ehdotusta, ja siksi olen nyt luetellut Eli 27 tar- numerotarkistus puhuu tästä ja tässä tarkistuksessa olen puhunut selkeästä säännöstöstä siitä, miten nämä 25 paikkaa jaetaan. Ja sitten täytyy vielä lähettää tästä kollegoille kirjallisen version. Mutta haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että tämä on 27 ensimmäinen kohta. Siinä on ehkä käännösvirhe ainakin englanninkielisessä versiossa. Siinähän, tässä puhutaan vaalipiireistä, mutta saksankielisessä versiossa on eri sana. Eli meillä täytyy olla selkeää sääntelyä. Meillä pitää olla säännöt. Meillä pitää olla järjestelmä, joka pystytään selittämään myöskin kansalaisille, Esimerkiksi kun puhutaan perustuslaista tai työtavoistamme vaalioikeudesta, eli kun ajatellaan tätä, Cambridgein kompromissi tai muutkaan asiat, joista täällä on puhuttu, ne jäävät käyttämättä. Jos me kutsumme tänne matematiikan professoreita, jos ne poliikan tämä supistetaan 10-15 lauseeseen, ja silloinhan tämä tässä mennään ihan metsään. No, tämä on tietysti saksalainen kysymys, mutta viime kädessä tämä koskee myöskin muita jäsenvaltioita. Meillä pitää olla sellaista organisoitumista ja sellainen ehdotus, että six al sokel, eli meillä pitää olla kunnan pohja, Eli meidän pitää menetellä vähän niin kuin neuvostossa. Siellähän osa tästä äänestysmenettelystä, äänet ovat siellä samanarvoisia ja sitten toisia taas painotetaan. Eli minä ja jotkut muutkin Karlsruessa voisimme selittää tämän. Eli ajattelen nyt tätä perussopimustuomioistuinta jäsenvaltioissa, ja tähän liittyy ongelmia, mikä me emme tarjoa selkeitä ratkaisumalleja. Eli vain näin voimme saada kansalliset perussopimustuomioistuimet myös kaikki samalle tasolle, jotta kaikki tietävät, missä mennään. Ja President, thank you. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ensinnäkin halusin sanoa, että arvostan suuresti Andrew Duffia ja hänen argumenttejaan. Well prepared, but still... Tämä on erittäin hyvin valmisteltu teksti ja ehdotus, mutta silti minun täytyy sanoa, että en katso, että nyt on vielä oikea aika tehdä tätä ehdotusta. Meidän täytyy odottaa siksi, kunnes osapuolet että puolueet Euroopan tasolla ovat tunnettuja myöskin jäsenvaltioissa. Mikäli seuraavalla kerran järjestettäisiin tämän tyyppiset vaalit, että mietin vain, tietäisivätkö kaikki puolueen jäsenet, että mihinkä Euroopan unionin tason puolueeseen he kuuluvat, ja ovatko puolueiden ohjelmat sitten ajan tasalla. Minä täytyy sanoa, että en ole myöskään laisinkaan varma, että tämä lisäisi äänestysvilkkautta. Tätä emme tiedä. No, minä en ole tästä vakuuttanut. Minä täytyy sanoa, että esimerkiksi viime vuonna, vai oliko se tänä vuonna, kun Suomessa järjestettiin eduskuntavaalit, Euroopan unioni oli ainoa seikka, josta keskusteltiin. Mikäli on jotakin mielenkiintoista, ihmiset äänestävät. Ja Suomessa äänestysvirkkaus oli korkeampi kuin vuosikausiin. En tiedä, oletko kaikki puolueet tyytyväisiä tulokseen, mutta tämä oli demokratian mukanaan tuoma tulos. Anteeksi, vain minusta tuntuu siltä, että tämä on jonkinlainen vallankaappaus. Suuret valtiot tähän nyt pyrkivät, koska kun käytetään suhteellista vaalitapaa, Dehontin järjestelmää täällä parlamentissa ja kaikissa muissakin parlamenteissa. Uskon, että ensimmäisenä läpi pääsisivät suurten jäsenvaltioiden ehdokkaat ja tämä toisi lisää valtaa suurille jäsenvaltioille. Ja saattaisi käydä niin, että kun halutaan lisätä äänestysvilkkautta, silloin täytyy valita sellaisia ehdokkaita, jotka ovat erittäin hyvin tunnettuja Euroopan unionin tasolla – ja anteeksi, kyllä, anteeksi vain, mutta täällä parlamentissa ei ole yhtään tunnettua nimeä. No ehkä Ari Vatanen on yksi henkilö, joka saattaisi mennä vaaleissa läpi. Suomi voisi saada yhden paikan, hän on tarpeeksi tunnettu Euroopassa. Ari Vatanen oli hyvä meppi, minä arvostan häntä erittäin suuresti. Mutta siltikään en halua, että tänne pyritetään saamaan näyttelijöitä, laulajia ja tämän tyyppisiä henkilöitä, jotka ovat tunnettuja Euroopan unionin tasolla. Ehkä Angela Merkel on riittävän hyvin tunnettu. Mikäli tällainen henkilö on ensimmäisellä listalla, niin uskoakseni me kaikki ja kaikki kansallisemme tuntevat kyllä hänet. Mutta en tiedä, onko oikein, että henkilöt, jotka eivät tule tänne tekemään työtä, käytännössä ovat ensimmäisenä listoilla. Listoilla kärkipäässä pitää olla sellaisia henkilöitä, jotka todellakin haluavat Euroopan parlamenttiin. Ehkä on tarpeen vielä odottaa. Nyt ei ole tullut oikea aika hyväksyä tätä ehdotusta vielä. Oman ryhmäni osalta voin todeta, että olemme tehneet joitakin muutosesityksiä. Jotkut toivoisivat, että yksi kymmenes osa mepeistä valittaisiin eurooppalaisilta listoilta. Jotkut ryhmän jäsenet, heitä on tosi vain muutama, vastustavat täysin, joten minunkin ryhmäni rivit ovat jalkoatauneet kysymyksen osalta. Joten ehkäpä voin johtopäätöksen omaisesti sanoa, että me emme ole valmiita vielä tätä hyväksymään. Minä en ainakaan. Kiitoksia. Sitten lopuksi vielä Duff. Ja Mendes vielä sitä ennen. No, siihen presidente. Eh, Puheenjohtaja. No varmaankin paras esimerkki siitä, että tämä asia ei ole vielä kypsä. No arvostan suuresti kollegoita, ja tunnen, että he ovat hyvin eurooppamielisiä, mutta he puhuvat edelleen siitä, että on tärkeää, että olen suomalainen tai tsekkiläinen tai espanjalainen. No ei kyse ole siitä. Tärkeää on nyt se, että olisi 27, jotta saataisiin yksi jokaisesta maasta. No ei, sit, jos näin ajattelemme, emme ole ymmärtäneet mitään. Kyse on henkilöistä, jotka suojelevat periaatteita ja arvoja, joita eurooppalaiset puolueet suojelevat. Ja kansallisuudella ei ole mitään merkitystä, eikä maan koolla ole mitään merkitystä. Jos vielä ajattelemme näin, että ehkä saisimme vielä jonkun maltalaisen tai Slovakian tähän paikkaan, no tämä on aika epätoivoista kyllä siinä tapauksessa. Ja pyydän anteeksi tätä tunteen purkausta. Kiitoksia Mendes Vigo. Sitten vielä Duff. Ja sitten minäkin haluan vielä käyttää puheenvuoron. Eli Lissabonin sopimuksessa tai sopimuksessa EUn toiminnasta – Euroopan parlamentille annetaan valta laatia aloite liittyen Euroopan vaaleihin, mutta se ei ole mikään pakko kuitenkaan. Mutta tämä on kuitenkin symbolisesti hyvin tärkeä kysymys. Eivät symbolit aina ole hyödyttömiä, ne ovat välillä hyvinkin hyödyllisiä, erityisesti kun halutaan miettiä syvällisemmin ihmisten toimintatapaa ja kulttuuria. Ja se edistää, se on symboli, joka edustaa eurooppalaista yhdentymistä. Kukapa uskoisi enemmän yhdentymiseen kuin me. Ja tästä syystä esimerkiksi minä tämän valiokunnan puheenjohtajana ja Euroopan parlamentin jäsenenä olen pitänyt erittäin hyvän ajatuksen sitä, että tällä kaudella yrittäisimme saada hyvättyä tällaisen yhtenäisen vaalilistan. Mutta fakta on se, että parlamentti on monen kertaan jo torjunut tämän ehdotuksen. Ja se johtuu siitä, että meillä on todellista kahtiajakoa kaikkien puolueryhmien sisällä. En usko, että sosialistit olisivat pelkästään yhdellä kannalla ja kaikki sieltä tukisivat DAFia. Ja tämäkin tovesi, että myöskin puolueiden sisällä on kahtiajakoisuutta. Eli meidän täytyy miettiä syvällisesti, mitä pitää tehdä, meidän täytyy yrittää edetä, vai pitäisikö meidän nyt sitten luopua tästä tällä kaudella? Jos haluamme nyt tehdä jotain, vaikkakin ihan symbolisesti, että mennään nyt uudestaan täysistuntoon, vaikka se nyt kaatuisikin taas siellä, niin no ei siinä ole mitään järkeä. No minun vaatimaton mielipiteeni on, että tärkein asia liittyy yhteisen eurooppalaisen kollegion, mutta tämä on kuitenkin asia, joka jakaa mielipiteitä. Eli onko vielä muita konkreettisia ongelmia, jotka olisivat asioita, jotka voitaisiin ehkä yhdessä ratkaista? Ja ehkä meillä voisi olla tällainen yhteinen lista vaaleihin tai selkeitä kriteereitä näiden paikkojen jakamisen osalta. Eli jos näin voitaisiin edetä, niin se olisi hyvä. Eli meillä pitää olla automaattisia kriteereitä, joiden mukaan nämä paikat jaetaan. Duff on tehnyt paljon työtä. Hän piti Cambridgeissa seminaarin, mutta tuloksia ei vielä ole. Eli minä en nyt pysty ymmärtämään, mitä tämä degressiivinen tarkoittaa. Ymmärrän sen, että on valtioita, joilla on oma identiteettinsä ja uskovat, että tietyn kiintiön yläpuolella ei voida mennä vaikka kuusi, tai mikä hyvänsä tämä lukea, lukema on. Mutta meidän täytyy nyt miettiä, että koko aluetta niiden avulla, jotka saisivat nämä kuusi paikkaa, ja niiden välillä, jotka voivat saada yli 96 paikkaa. Eli meidän täytyy miettiä näiden henkilöiden tilannetta, mutta meillä pitää olla yksinkertaisia kriteereitä – ja tietysti suhteellisia. Tai sitten mitä jotain ihan erilaista. Mutta ongelma on edelleen se, että meidän täytyy keskustella näistä. Ja Gargani on mietinyt näitä päivärahoja ja muita. No se järjestelmä on yhteisempi ja sen avulla voidaan edistää Euroopan etuja, mutta tämä ei taas liity vaaleihin tämä ongelma. Se on taas ihan muu ongelma. Se liittyy sitten tämänhetkisen ohjesäännön uudistamiseen. Eli meidän täytyy nyt miettiä, millaisia päätöksiä tehdään. Eli tässä siis minun vaatimattomat huomioni. Ja sanoisin vielä, että emme voi päättää, että me teemme mitään. Ei pidä päättää, että nyt lähdetään lyömään päätä seinään ja että viedään tämä täysistuntoon, jossa jäisimme taas alakynteen. Meidän pitäisi vielä vähän syvällisemmin ja pitempään miettiä esimerkiksi koordinaattorien kokouksessa vaikka tänään tai seuraavalla kerralla ennen kuin tehdään lopullinen päätös. Eli miten voidaan ottaa esille näitä epäilyn aiheita ja epävarmuuksia. Eli jos haluatte mahdollisimman vähän, niin meidän täytyy kuitenkin ottaa muutamia askelia eteenpäin sen sijaan, että vain pyöritellään hienoja sanoja täällä. Se, anteeksi, täällä vielä ennen Daffia niin Gualtieri. Joo, tuli. Niin, minä sain sellaisen vaikutelman, että näissä kysymyksissä, jotka tunnen hyvin pitkältä ajalta, mielestäni tämä kahtiajako, tämä listan luella. No en nyt sanoisi, että aika ei vielä ole kypsä. Jos mietimme yhtenäistä vaalijärjestelmää, tästä on puhuttu jo vuosikausia, ja siitä on puhuttu myöskin perussopimuksessa. Jos on kahtia jakoa puolueryhmien sisällä, niin tätä ongelmaa ei koskaan saada ratkaistua. No sitten, tämä lähestymistapa on hiukan erilainen. Jos toimimme sen mukaan, mistä Lissabonin sopimuksesta on puhuttu, tästä degressiivisestä järjestelmästä, no puhun tietysti retorisesti, mutta täällä on oma syynsä ja oma tehtävänsä, ja tällä tavalla voidaan taata kaikille jäsenvaltioille, myöskin jäsenvaltion sisällä, tietty edustettavuus Euroopassa. Eli yksi ehdokus voisi olla se, että unohdamme nyt tämän kysymyksen. Parlamentinhan pitäisi ehdottaa tätä, eikä kansalaisten. Varmasti hyvin harva kansalainen tällaista osaisi ehdottaa, koska joissain maissa jo vuonna 2009 äänestin hyvin vähän, tai toisissa maissa, esimerkiksi Romaniassa, yli 90 prosenttisesti. Mutta tämän aloitteen pitäisi kuitenkin tulla meiltä. Si, sulle, sue consider. Niin vielä sen suhteen, mitä pitäisi tehdä. No, mielestäni ei voida vain unohtaa tätä yhteistä listaa. Mielestäni henkilökohtaisesti ehkä Duff tai Gargani ovat eri mielillä ja he voivat tehdä ehkä sitten konkreettisia ehdotuksia. Eli tässä julistuksessa henkilökohtaisesti meidän täytyy olla hyvin avoimia näille ehdotuksille. Mutta miten sitten pitäisi toimia tämän DAFin ehdotuksen suhteen? No, puheenjohtaja, mehän emme olleet mukana tässä äänestyksessä, mehän äänestimme tyhjää, koska meillä oli epäilyksiä sen suhteen saataisiinko tälle suuri enemmistö, mutta emme tätä vastaan kuitenkaan äänestäneet. Ja se oli silloin aikoinaan ihan järkevä päätös. Ja myöskin tämän päivän keskustelusta käy ilmi, ettei vielä ole oikeat olosuhteet, jotta voisimme lyödä lukkoon lopullisen aikataulun. Mutta meidän täytyy realistisesti miettiä jotain takarajaa paria kolmea viikkoa, yhtä kuukautta, jotta kaikki ryhmät, poliittiset ryhmät voisivat sitten tarkistaa näitä asioita, seurata tilannetta ja eri kansallisten valtuuskuntien kantoja. Ja vaikka tämän valiokunnan jäsenet voisivat olla käytössä, yleensähän me tuemme tätä pyyntöä. Eli myöskin konteksti on nyt muuttunut, kun ajatellaan tilannetta muutama kuukausi sitten. Nyt jos luettaisiin tiukka verounioni ja enemmän integraatiota, enemmän toimivaltuuksia Euroopan unionille tärkeissä kansalaisille tärkeissä kysymyksissä. Eli jos tällä tavalla pitää järjestää myöskin demokraattisia järjestelmiä Euroopan toimielimissä, niin silloin tämä vaatimus ehkä ymmärretään paremmin ja ymmärretään, että se on tarpeellinen. Ehkä valtuuskunnat, jotka vielä pari kuukautta sitten olivat epäilevämpiä, ehkä nyt sielläkin hyväksyttäisiin tämän. Eli meidän kannattaisi tehdä tällainen tarkistus ja sitten sen jälkeen päättää lopullisesti, haluammeko äänestää tästä uudelleen. Toivottavasti näin tehdään. Uskon, että saisimme ainakin minun ryhmästäni suuren enemmistön. No tämä täytyy vielä tarkistaa. Onko nyt oikea hetki edetä äänestykseen valiokunnassa – ja sitten täysistunnossa. No tietysti se edellyttää, että kaikissa poliittisissa ryhmissä on oikea poliittinen ilmapiiri tälle asialle. Kiitoksia sitten Daff vielä lopuksi. Um, well, <clears throat> I'm grateful to, um... Olen Ragualdierille ja Medes de Vicolle kiitollinen heidän tuestaan jaan heidän tunteensa turhautumisesta, joka kasvaa vain. Ja myöskin herra Sheflinin henkilökohtaisesta tuesta olen kiitollinen. Hän tietää, etten ole samaa mieltä tästä Dimasin ajatuksista. Mielestäni tämä ei ole tarpeen eikä toivottavaa. Ei ole toivottavaa, että pitäisi olla eurooppalaisia ihmisiä ennen kuin voidaan saada täydellinen parlamentaarinen demokratia Euroopan unioniin. On tärkeää mielestäni yleisen mielipiteen kannalta toimia. Sitähän eurooppalaiset poliittiset puolueet ohjaavat. Ne pitäisi saada sellaisiksi, että ne ovat järkeviä liittyen niihin eurooppalaisiin kysymyksiin, joita me nyt käsittelemme tässä parlamentissa, jos me niitä sujuvammin käsittelemme ja niin, että ne liittyvät läheisemmin äänestäjiin. Tällä tavoin eurooppalainen tunne varmastikin kasvaa. Ja tässä suhteessa siihen, miten Roo Jätemäki sanoi, uskon, että ne, jotka sanovat, että kansalliset puolueet ja kansalliset kandidaatit ovat suuressa roolissa Euroopan parlamentin vaaleissa, liioittelevat myöskin. En ole sitä mieltä, että näin on, sillä uskon, että ihmiset ovat nähneet – kansallisten puolueiden väitteiden läpi, kun ne sanovat, että ne ovat toimia tehokkaasti eurooppalaisella tasolla. Uskon, että tämä selittää sen, että äänestysvilkkaus on ollut matalaa. Meidän täytyy tehdä jotakin, mitä emme ole aikaisemmin tehneet, ja taloushallinnon luominen ja Fiskaaliunionin lähentäminen vaatii federaalisempaa hallintoa erityisesti oikealla hetkellä. Meidän täytyy löytää keinot heijastella tätä tarvetta fiskaaliseen solidaarisuuteen eri äänestäjäkuntien, ei vain veronmaksajien välillä. Tervehdin myöskin herra Kanisin mielipidettä ilolla, sillä hän arvostaa tämän immuniteettiprotokollan tärkeyttä. Tietenkin otin sen mukaan ja otin mukaan parannetun version vuoden 2005 ehdotuksesta – tämän pöytäkirjan uudistamiseksi, kuten tämän mietinnön liitteessä todetaan. Herra Brons sanoi, että me emme halua eri kategorioita, kun tänne tulee meppejä. Kaikki heistä ovat täysin samassa tilanteessa ja heillä on täysin sama valtuutus – mutta heidät olisi valittu eri tavoin, kuten nykyäänkin tapahtuu. Vaali tavat ja käytännöt jäsenmaissa ovat erilaisia eri jäsenmaiden välillä, eli en usko, että tämä monimutkaistaisi asioita entuudestaan. Minä en yhtään tiedä siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, en voi puhua tulevien sukupolvien puolesta, on jo tarpeeksi vaikea puhua tämän valiokunnan puolesta tämän kysymyksen suhteen. En nyt ole mitenkään alentuva liittyen siihen, mitä tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuu. Mitä tulee nykyisen prosessiin, minun täytyy sanoa, että uskoisin, että tarvitsemme parlamentin parlamentissa että äänestämme valiokunnassa. Uskon, että ryhmille olisi selkeämpää, jos valiokunnassa saataisiin selvä merkki siitä, mihin suuntaan olemme menossa. Ja siksi kaikella kunnioituksella, herra puheenjohtaja, kun vaaditte, että me etenemme meidän pitäisi tammikuussa äänestää tästä ja tässä prosessissa voimme määritellä selkeämmin ne asiat, jotka teitä huolestuttavat. Tämä suhteellisuuskäsite ja matemaattinen kaava, jonka saamme määriteltyä vasta keskustelussa neuvoston kanssa. Herra Filand joutui poistumaan pahoittelijasta, mutta jos hän olisi paikalla, hän sanoisi, että ehdotus, jonka hän on oman tarkistuksensa 27 ottanut mukaan, on lähestulkoon tarkalleen se sama kuin tulos, johon päädyttiin Cambridgein kompromississa. Meidän pitäisi nyt vetää syvään henkeä ja jatkaa tällä polulla. Kiitoksia. Olemme jälleen kerran keskustelleet pitkään tästä ja meidän täytyy nyt miettiä tästä työtavasta. Yhtäältä joku sanoi, meidän tulee tarkistaa ryhmien sisäiset tilanteet. Eli meidän tulee miettiä näitä äänestysaikatauluja valiokunnassa, ja tästä keskustellaan seuraavassa koordinaattorien kokouksessa. No sitten, jos äänestetään tästä, niin meidän täytyy miettiä sitten jo ilmeisesti 26. tammikuuta. Ja tarkistuksia on tullut. Niistä on keskusteltu nyt. Emme nyt ihan yksityiskohdista puhuneet, mutta voimme vielä tehdä valintoja. Mutta kaksi vaihtoehtoja. Niin, en minä vastusta sitä, että tällainen aikataulu nyt määriteltäisiin. Tietysti 27. vaikka tammikuuta voisi olla, mutta... Se, io preferisco se vedere... Niin, meidän täytyy nyt miettiä, löydämmekö tälle äänestykselle yksimielisyyttä. Vaihtoehto oli se, että emme äänestä tästä vielä valiokunnassa keskustelemme tästä vielä pidempään. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että tästä on nyt keskusteltu pitkään, meillä on tarkistuksia ja sitten äänestämme tästä 26. tammikuuta. Eli lähdetään tästä toisesta kannasta. Eli kuka haluaa määritellä tämän äänestystäivän? Eh, eh, niin kolmas vaihtoehto vielä. Eli tarkistuksia me voimme vielä, voidaanko vielä määritellä uusi määräaika mahdollisille uusille tarkistuksille? Esitteli, onko teille jotain sanottavaa ennen kuin äänestämme? Siis tästä Garganinkin ehdotuksesta. Um, well, uh, uh, I would. Kyllä, kaikilla kunnioituksella olen sitä mieltä, että tarkistuksia on esitetty. Kysymyksistä on keskusteltu täällä monta kuukautta ja uskon, että meidän pitää saada tältä valiokunnalta selkeä kanta poliittisille ryhmille. Siksi minä halusin tämän tarkistus prosessin nyt päättää ja siirtyä äänestyksen 27. tammikuuta. Parlamentti odottaa, että näin tulee tapahtumaan. Viivästys ei voi olla pidempi kuin se on ollut, sillä Kroatia on liittymässä – ja meidän täytyy nyt edetä, jos vain voimme. No niin. Eli nyt voitte sitten suostua tai ette. Eli kuka su- haluaa, että äänestämme näistä tarkistuksista 26. tammikuuta? Kädet ylös. Eli äänestämme 26. tammikuuta. Sette. Seitsemän. Sitten kuka? Kahdeksan. Kuka kannattaa sitä, että odottaisimme vielä ja keskustelemme tästä seuraavissa kokouksissa ja koordinaattorit sitten määrittelemme tämän lopullisen päivämäärän. Allora si fissa la data del 26. Eli 26. tammikuuta on lyöty lukkoon. Äänestämme silloin tarkistuksista näin esiteltyinä. Nyt valiokunnan kokous päättyy ja nyt alkaa koordinaattorin kokous. Pidämme viiden minuutin tauon ja pyydän, että koordinaattorit jäävät saliin. Eli huomenna jatkamme valiokunnan kokousta kello yhdeksän.